Right, okay. Could you, could you please take your seats and we'll... No niin, jos käytte paikoilleen, niin käynnistämme keskustelun julkisen talouden hoidon vakaudesta. Olemme jo aikataulusta jäljessä, joten muistuttaisin, että teillä on ehkä vain kahden minuutin puheaika, riippuu siitä kuinka monta puheenvuoropyyntöä sitten tulee. Toisin kuin juuri sanottiin, täällä on puheenvuoropyyntöjä edellisestä keskustelusta, mutta en ota niitä, koska se oli eri keskustelu. Tietysti jos samat ihmiset haluavat puhua tässä, niin he voisivat sitten toimittaa korttiensa tänne jälleen. Ja otan huomioon sitten sen, että te edellisessä keskustelussa saaneet puheenvuoroa, mutta muuten ehkä puhutte sitten väärästä keskustelusta, jos nyt annan teille täällä puheenvuoron. Aluksi meillä on kaksi esittelijää Euroopan parlamentista, jotka käsittelevät tätä two-packia, joka pohjautuu six-packiin. Eli Jean-Paul Cosés ja Elisa Ferreira kumpikin pitää lyhyen alustuspuheenvuoron. Ja sen jälkeen sitten kaksi esittelijää kansallisista parlamenteista. Ensinnäkin Latvian parlamentin budjettivaliokunnan puheenjohtaja Riers ja sitten Itävallan budjettivaliokunnan varapuheenjohtaja Kreiner. Ja he pitävät lyhyet esittelyt ja sitten otamme vastaan kysymyksiä salista. Eli pyytäkää uudelleen nyt puheenvuoroa ja jos ette saaneet puheenvuoroa edellisessä keskustelussa, niin laittakaa siihen pieni tähti, niin otan sen huomioon. Ja Gaussias saa seuraavan puheenvuoron. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvät kollegat. Se, miten Alain Lamassu esitteli tämän työpajan ja sanoi, että täällä ovat talouskurin ystävät, niin varmaan se vaikutti vähän kielteisesti tähän läsnäoloon. Mutta joka tapauksessa keskustelumme nyt tästä Tupacista, eli kahdesta asetuksesta, joita komissio on ehdottanut ja jotka täydentävät Sixpackin siitä kuutta toimenpidettä. Omassa mietinnössäni käsitellään talousvalvonnan vahvistamista ja jäsenvaltioiden budjettia, joka on mahdollisesti pahissa ongelmissa, kun ajatellaan finanssipoliittista vakautta euroalueella. Ja tässä tekstissä on otettu huomioon valtionvelkakriisi, talouskriisi josta Eurooppa parhaillaan kärsii. Me olemme tästä ottaneet opiksemme ja haluamme tehdä joitakin ehdotuksia, ainakin jos puhutaan valtioiden ylivelkaantumisesta, joista minun ei ehkä tarvitse antaa teille lisäisiä merkkejä. Mehän tiedämme, että seuraamukset ovat erittäin vaka- vaka- vakavia jäsenvaltioille, mutta myös yhteiskunnallisesti, sosiaalisesti ja työllisyyden kannalta. Sen takia komissio on sitä mieltä, että nämä kuusi toimenpidettä Sixpackissa pitäisi saada vahvistusta, jotta voitaisiin paremmin taata talouskasvu ja vakaus euroalueella, koska kokemus on osoittanut, että jotkut jäsenvaltiot ovat velvollisia pyytämään rahoituksellisia tukea. En pakko pyytää rahoituksellista tukea. Ennaltaehkäisevänä toimena olisi, voinut, olisi ollut toivottavaa, suotavaa, mutta unionilla ei ollut välttämättömiä instrumentteja. Ja tämä puute joht, johti siihen, että näitä kahta tekstiä halutaan nyt jotenkin muotoilla uudestaan, josta keskustellaan tällä hetkellä Euroopan parlamentissa. Tällä hetkellä komission ehdotus, ainakin ensimmäinen teksti, ei vetoa suurempiin muutoksiin. Ja voin sanoa, että viimeisimmässä kokouksessa ECOFIN-neuvosto otti kantaa tähän kertomukseen eikä tehnyt siihen erityisen tuntuvia muutoksia ainakaan suhteessa komission alkuperäisiin ehdotuksiin. Mitä taas tulee parlamenttiin, niin joitakin lisäyksiä tai ajatuksia on sinne haluttu. Ensinnä lisäykset. Jos me haluamme selkeyttää juridisesti tilannetta, joka on syntynyt hallituksen välisestä sopimuksesta, me haluamme sisällyttää teksti sopimuksen määräykset, jotka voi, joita voidaan sinne sisäyttää. Monet näistä määrä, monet määräykset ei kuitenkaan tämä, tätä niin sanottua ö, viimeisintä sääntöä, joka kuuluu todella tähän sopimuksen sisältöön. Ja sehän pitää itsessään, ö, jota yhtiöjärjestyksessä sanottaisiin, osa, osakkeenomistajien vaikutus. Ö, tämä ö, Tämä on myös joidenkin minun tarkistusteni sisältö, hallitusten välisen sopimuksen määräykset, jota ei siis vielä ole ratifioitu. Me ainakin ehdotan täällä sitä, että ECOFin neuvosto ei kuitenkaan sitä pyytänyt. Minä ehdotan sitä, että neuvostolla olisi kuitenkin sanansa sanottavana komission ehdotuksista tässä vahvistetun taloushallinnon kysymyksessä. On vähän outoa, että alkuperäistekstissä ei viitata neuvostoon laisinkaan. Mielestäni on sitäkin omituisempaa, että neuvosto ei vaadi sitä, ei ole tehnyt mitään vaatimuksia. Onko se unohtunut vai onko kyse aivan toisesta, muusta, toisesta asiasta? Olisi mukava tietää miksi. Tämä lyhyen johdannon lopuksi minä äh, haluan kertoa ehdotuksesta, joka näkyy mietinnössäni jossa puhutaan tämän parlamentin puheenjohtajien kokouksesta on antanut myönteisen lausunnon vihreätä valoa sille, että voitaisiin tehdä seuraavat johtopäätökset. Joissakin jäsenvaltioissa joku jäsenvaltio, anteeksi, joka on tällä hetkellä maksukykynsä rajoilla, ei todellakaan voi kohdata sitä painetta, jota kohtaan sitä on osoitettu koska jos otamme huomioon, mitä on tekeillä monissa maissa yksityisoikeuden yrityksissä, jos tämä asetus otetaan käytäntöön, joka antaa juridisen suojelun, silloin valtiolla on tietty aika käytettävissä, jotta se pääsisi mm, jotta se voisi käynnistää tämän todella tämän elvytysohjelman Tämä on ehdotus, josta voimme keskustella vielä tuonnempana ja ehkä se synnyttää paljon keskustelua, koska suurin ongelmahan on se, miten me nivellämme nämä määräykset demokratian periaatteisiin, jotka hallinnoivat meidän eurooppalaisten valtioidemme toimintaa. Thank you very much. Kiitoksia. Nyt panemme kellon käyntiin, joten ihmiset näkevät, paljonko aikaa on kulunut. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa Elisa Ferreira. Eli jos voisit puhua korkeintaan viisi minuuttia, niin se olisi kiva. Obrigada, senhora presidente. De facto, como meu colega... Kiitos puheenjohtaja. Kuten Gozes kollegani juuri totesi, parlamentti on ollut ihan avoin toimija neuvotteluissa muiden instituutioiden kanssa liittyen tähän talouspolitiikan sixpackiin, joka astui 24.1. voimaan. Me olemme yhä tämän lainsäädäntöpakettiin äh, jul- prosessin kanssa. Se julkaistiin 24.1. Ja silloin komissiosta myös kaksi uutta asetusehdotusta, jotka liittyvät jäsenvaltioiden eurosanojen, euroalueen jäsenvaltioiden valvontaan. Työmme liittyy nyt näihin kahteen uuteen ehdotukseen. Ja tässä ajamme tämmöistä tämä hallitusten välinen sopimus, niin kuin sitä kutsutaan. On e- askeleita eteenpäin. Eli olemme tilanteessa, jossa yksi työmme päätavoitteista on taata johdonmukaisuutta ehdotusten kesken, jota on putkessa. Ja erityisesti me haluamme tämän niin sanotun Tupakin, tämän kahden, kahdesta palasta koostuvan lainsäädäntöpaketin jonkin hyödylliseen. Herra Gose on puhunut tässä. Hän on vastuussa yhdestä asetuksesta. Ja minä olen vastuussa asetuksesta, joka tunnetaan nimellä 821. 821 On ehdotettu, että komissiolla olisi tiedonsaantioikeus ja valvontaoikeus ja, ja se voi myöskin arvioida jäsenvaltioiden onnistumista tai epäonnistumista. Parlamentin esittelijänä keskityn neljään pääkohtaan. Ensinnäkin on tärkeintä, että ohjausjakso seuraa kansainvälisen lainsäädäntöprosessin taht- sykliä. Mutta on yhtä tärkeää että välttää sitä, että kansallinen vastuu katoaa. Pelissä on demokraattinen legitimiteetti. Siksi komission ehdotuksen takarajoja täytyy muuttaa niin, että kansallinen lainsäädäntöprosessi kykenee virtaamaan normaalisti. Että demokratian rooli on normaali. Ja toisekseen pitää tarttua komission ehdotukseen tasapainoon. Parlamentin roolia pitää vahvistaa ja kansallisen legitimiteetin takaamiseksi tarvitaan myöskin sitä, että neuvosto pitää huolta tasapainosta yksittäisten jäsenvaltioiden ja EU-instituutioiden kesken. eri instituutiot, neuvosto, parlamentti, komissio, kaikkien pitäisi olla osa yhtälöä. Sitten haluan taata johdonmukaisuuden kunkin voituisen budjettimenettelyn ja eri ehdotusten lainsäädäntötekstien välillä, jota kautta Eurooppa nyt tuotetaan. Meillä on siis kansallinen taso. Kansalliset uudistusohjelmat täytyy täyttää. Sama pätee konvergenssiohjelmiin. Euroopan tasolla meillä on tämä kasvun arviointiharjoitus, sitten oma työmme työttömyyteen liittyen. Ja sitten makrotalouden epätasapainon puuttuminen. Komission arviot kunkin maan budjettiharjoituksesta, niin niiden täytyy ottaa huomioon budjetin tasapaino tavoitteena konvergointisuunnitelman mukaisesti ja korjaussuunnitelman suhteen, jota budjetin, budjetin tasapaino saattaa olla liittyen. Täytyy myös pitää huolta siitä, että tämä prosessi on johdonmukainen vuosi- tai monivuotisella tasolla kuhunkin maahan liittyvien ohjelmien kanssa. Tämä ehdotus on tehty jo puheenjohtajan kokoukselle. On haluttu avoimempi prosessi, enemmän tarkastelua maiden ää, talousvakauteen liittyen, niin että siihen yhdistettäisiin valtiovelkaan liittyviä täydentäviä toimia. Meidän täytyy löytää keinoja hallinnoida valtionvelkaa paremmin, niin meillä pitää olla tällainen lunastusrahasto niiden maiden valtionvelalle, joita tämä ohjelma ei vielä kata. Näitä ehdotuksia toivon parlamentin tukevan ja näihin me keskitymme. Much, uh, next. Kiitoksia. Seuraavaksi Reiris Latvian parlamentista. Olkaa hyvä. Cienējumā priekšsēdētājs kundze. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Hyvät naiset, hyvät herrat. Jos me haluamme vahvistaa kasvua, onko se mahdollista? Jotkut ovat sitä mieltä, että tässä on meillä on kaksi prosessia, joita ei voi sovittaa yhteen. Tässä tapauksessa haluan sanoa, että meidän pitää ryhtyä tekemään mahdottomasta mahdotonta. Erityisesti veropolitiikan tasauttaminen. Meillä pitää olla tasapainoitettu budjetti. Se, mehän tarvitsemme näitä kahta asiaa ennen kuin voimme ottaa seuraavan askeleen. Eli päästä eroon tästä kriisistä meidän täytyy vahvistaa solidaarisuutta ja edesauttaa kestävää kasvua ja työllisyyttä EUn jäsenmaissa ja koko EUn alueella. Kestävät uudistukset työllisyyden kasvattamiseksi kasvun parantamiseksi ovat aina EUn painopiste alueista tärkeä, mutta valitettavasti on pakko todeta, että kahden viime vuoden aikana emme ole pystyneet saamaan tuntuvaa parannusta aikaan näillä alueilla. Olen sitä mieltä, että kaikki täällä läsnä olevat sitä mieltä, että kestävät rakenteelliset muutokset on vaikea vaikea tehtävä, mutta minähän edustan maata, joka on läpikäynyt kriisin. Voin sanoa, että budjetin konsolidointi voi onnistua, jos siihen laitetaan kolme etukäteisehtoa. Ensinnäkin pitää päästä sopuun näistä uudistusten uudistuksista. Sen jälkeen niiden pitää olla yhteneväisiä. Sen jälkeen, mikä on tärkeintä, kolmanneksi pitää saada tuki ja ymmärrys koko yhteiskunnan taholta. Ei pidä aliarvioida yhtäkään näistä kolmesta aspektista. Haluan myös korostaa, että tässä on ei ole kyse teoreettisista päätelmistä. Nämä on tarkistettu ja todennettu minun maassani käytännössä Latviassa. Talous kun kuumeni, sen jälkeen tuli taantuma, joka kosketti, tarkoitti 19 prosenttia BKTstä vuonna 2009. Me olemme kuitenkin päässeet jossain määrin eron kriisistä. Valdis Dombrovskisin hallituksen avulla, kun hän ryhtyi verotuspolitiikan konsolidointiin ja kun hän ryhtyi vahvistamaan kansallista valuuttaa. Me halusi, saimme kurottua umpeen budjettivajetta, parasimme kilpailukykyämme ja pystymme takaamaan kilpailukykyä ja kasvua ja saimme BKT nousemaan 5 prosenttiin vuonna 2011. Me olemme viiden jäsenmaan joukossa, joista luottoluokituslaitokset ovat antaneet korkeamman luokituksen vuonna 2011. Haluan korostaa tosiasia, että Latvian valitsema strategia kriisistä pois pääsi, pääsemiseksi on ollut paljon nopeampaa kuin mitä alun perin ennakoitiin. Julkisen talouden vaje tulee alen, myöskin laskenemaan. Mitä sitten puhuin tässä puheenvuoroni alussa? Minä sanon, että Latvian esimerkki osoittaa, että verotuksen konsolidointi vahvistaa kasvua ja se on mahdollista. Totta kai tämä menestystarina, tämä käsikirjoitus ei ole sovellettavissa sellaisenaan kaikkiin maihin, mutta meidän tekemämme valinnat ja kokemukset voivat olla hyödyllisiä muille. Hyvät naiset, hyvät herrat, viime vuoden syksyllä lainsäädännöllisiä toimenpiteitä on hyväksytty. Tämä niin kuuluisa Sixpack-komissio teki kaksi tärkeää aloitetta ja me olemme päässeet verotuspoliittiseen sopuun. Nämä ovat hyviä instrumentteja, jotta voimme tasapainottaa tilanteen ja vähentää mm, riskitekijöitä budjetti vajeessa ja velkataakassa. Mutta nämä instrumentit on suunnattu euroalueella. Latvia on toivottavasti tuleva euroalueen jäsen ja, ja se varmasti on ehkä vah, yksi vahvimmista euro, tulevan euroalueen maista. Hyvät naiset ja hyvät miehet, tänä vuonna Latvia on on suorittanut menestyksekkäästi loppuun IMFn ohjelman ja komission ohjelman. Voimmeko me saada takeita siitä, että me ota takaisin sitä vanhaa käytäntöä, eli tuhlaamme enemmän kuin mitä rahaa tulee kassaan? Meillä on tavoitteita ja siihen suhteen on tehty kolme lainsäädäntöaloitetta. Ne kulkevat käsi käsikädessä verosopimuksen kanssa ja lainsäädäntöpaketin kanssa. Meidän täytyy toimia sillä tavalla, että lat me olemme toimineet sillä tavalla, että Latvia on onnistunut valitsemaan ratkaisut, joita Eurooppa tällä hetkellä vielä pohtii. Latvia on allekirjoittanut tämän sopimuksen miettimättä hetkään, koska olemme vakuuttuneita. Vain näin voimme todella päästä ulos kriisistä konkreettisemmin sanottuna. Me olemme hyväksyneet tarkistukset budjetti- ja rahoituslakiehdotuksesta budjettia valmisteltaessa. Tästä lähtien joka vuosi tehdään laki budjetin valmistelusta puolivuosittain ja siinä hahmotellaan kolmen tulevan vuoden kehitystä. Tällä tavoin voidaan aloittaa budjetin luonnostelu puolivuosikausittain ja, ja voidaan luoda raamit budjettineuvotteluille. Lainsäädäntötyö on myös aloitettu tarkistuksista perustuslakiin, joka tulee vahvistamaan tasapainotettua budjettia ja se myös antaa enemmän vastuuta parlamentille. Kolmanneksi me teemme työstämme veropoliittisesta verokur, veropoliittisesta laista, joka olisi tiukempi kuin entinen laki. Tämä lakiehdotus on tällä hetkellä ensimmäisessä käsittelyssä. Siinä on hahmoteltu tasapainotettu budjetti, mutta se eroaa jonkin verran verosopimuksesta, jos me vertaamme näitä kaita aloitetta ennen kuin hyväksymme lopullisen budjettiluonnoksen me Haluamme olla varmoja, että se sopii yhteen tämän tulevan uuden verosopimuksen kanssa, koska me haluamme sisällyttää siihen kasvuun liittyvät ehdot ja myös automaattiset korjausmekanismit. Sillä tavoin tänä vuonna kesäkuussa Latvia on siirtänyt kansallisen lainsäädäntönsä ne määräykset, jotka jotka vastaavat tämän verosopimuksen määräyksiä. Haluan korostaa sitä, että Latvian parlamentti on sitä mieltä, että verosopimuksen puitteissa kaikkien kansallisten parlamenttien tulisi saada mahdollisuus osallistua keskusteluun ja päätöksentekoon, kun lähdetään rakentamaan vakaata veropoliittista kestävää Eurooppaa. Toivon, että puheenvuoroni sai teidät vakuuttuneeksi siitä, että vero, kons, veropolitiikan konsolidointi vahvistaa kasvua, mutta me tarvitsemme myös tukea yhteiskunnalta ja, ja myös teidän tukeanne. Kiitos. That... Kiitoksia. Muistuttaisin vielä, että täällä on nyt vasta viisi puheenvuoropyyntöä. En nyt ota uudestaan niitä jotka pyysivät puheenvuoroa ohjausjaksokeskustelussa. Eli jos haluatte keskustella tässä keskustelussa, niin lähettäkää korttini uudelleen tänne eteenpäin. Ja seuraavaksi Kreiner Itävallan parlamentista. the Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Viimeisen kolmeen ja puolen vuoden aikana me olemme yrittäneet löytää oikeita vastauksia rahoituskriisiin, joka käynnistyi Euroopassa ja muualla 2008. Rahoituskriisistä tuli talouskriisi kaikissa maissa ja monilla alueilla Euroopassa siitä tuli myöskin sosiaalinen kriisi, johon liittyi hyvin paljon työttömyyttä, erityisesti nuorisotyöttömyyttä, ja sitten siitä muuttui valtionvelkakriisi. Nämä kriisit johtuvat siitä, että rahoitusmarkkinat eivät ole säänneltyjä, lisäksi on epätasapainoa EUn, e, euroalueen talouksien välillä ja myöskin vauraus on jakautunut epätasaisesti, samoin kuin tulot Euroopassa. No ensinnäkin rahoitusmarkkinat, no niiden suhteen on jo tehty paljon. Meillä on nyt parempaa sääntelyä kuin ennen kriisiä ja vielä on tiettyjä toimenpiteitä, joita tullaan toteuttamaan. Yksi tärkeä askel ei kuitenkaan vielä ole saatu päätöksessä, Eli tarkoituksena on saada aikaan transaktiovero. Ja tällä tavalla rahoitusmarkkinat myöskin ovat mukana maksamassa sitä, niitä kustannuksia, jotka koituivat rahoituskriisistä. Sitten epätasapaino talouksien välillä. Sixpackin ja Twopackin ja ohjausjakson ja finanssipoliittisen sopimuksen avulla on otettu hyvin merkittäviä askelia eteenpäin – ja näin on vahvistettu avoimuutta maidemme välillä, on lisätty luottamusta jäsenvaltioiden välillä ja myöskin valvontaa on lisätty. Mutta tässä on järkeä ainoastaan, mikäli viime kädessä näitä avoimuutta, luottamusta ja valvontaa käytetään, jotta voidaan muuttaa sitä tapaa, millä maitamme rahoitetaan ja uudelleen rahoitetaan ovatko ne sitten euroobligaatioita vai e- Euroopan keskuspankin rahoitusta tai ISM-rahoitusta, sillä ei ole niinkään merkitystä. Tärkeää on se, että meillä on ennustettavat ja alhaisemmat korkotasot ja riippumattomuutta rahoitusmarkkinoilta silloin, kun rahoitamme valtioitamme. Sitten vaurauden ja tulojen epätasainen jakautuminen. Niitä on käsitelty vähiten, vaikkakin köyhien ja rikkaiden välinen kuilu kasvaa koko ajan yhteiskunnissamme. Me verotamme edelleen työntekoa paljon enemmän kuin pääoma, pääomaverosta peritään. Meidän täytyy koordinoida toimiamme, jotta rikkain prosentti yhteiskunnasta maksaisi osuutensa. Transaktiovero on vain osa tätä, mutta ei kuitenkaan kaikki, joten meidän täytyy vauhdittaa tätä osiota. Jos katsotaan edellistä talouskriisiä ja sitä, miten Yhdysvallat selvisi siitä, yksi tärkeimpiä seikkoja oli se, että rikkaan prosentti maksoi osuutensa. Roosevelt puuttui kor- näihin asioihin Yhdysvalloissa, ja tämä korkotaso oli lopulta jopa 70-80 prosenttia. No se on aika paljon, mutta meillä on nyt kuitenkin liikkumavaraa, jotta voidaan olla oikeudenmukaisempia köyhien ja rikkaiden välillä. Ja kun ajatellaan tämänhetkisiä verotusjärjestelmiä. Me olemme myöskin lisänneet sääntelyä epätasapainojen poistamiseksi, mutta paljon on vielä tehtävää. No, neljä asiaa. Ensinnäkin transaktiovero, toiseksi millä pitää olla rahoitusta, joka ei ole riippuvasta rahoitusmarkkinoista, kolmanneksi rikkaamman prosentin pitää maksaa osuutensa. Ja neljänneksi, valtion velkakriisistä selvitään ainoastaan kasvun ja työllisyyden kautta, eikä säästötoimin. On tärkeää, että löydetään tasapaino kansallisiin budjetteihin. Näin toimitaan tietysti myöskin Itävallassa, mutta se on aivan yhtä tärkeää, että meillä on kasvua maissamme, eikä lisääntyvää, vaan vähentyvää työttömyyttä. Ja puhun nyt maan edustajana, jossa on suhteellisen vähän työttömyyttä, mutta se on silti liikaa. Ja lopuksi haluaisin vielä kommentoida Euroopan keskuspankin edustajan antama haastattelua Wall Street Journalille, jossa hän totesi, että Euroopan sosiaalimalli on mennyttä. Mielestäni se ei ole mennyttä, vaan päinvastoin maissa, joissa on hyvin vahva sosiaaliturvamalli, kriisistä selvittiin paljon paremmin kuin niissä maissa, joissa tällaista ei ole tai joissa järjestelmä ei ole kovin vahva. Ja toiseksi, en ole koskaan nähnyt lähestyviä vaaleja ongelmana tai riskinä, vaan päinvastoin, mikäli vaaleja ei ole tulossa, se on ongelma. Näin ajattelen demokraattina. Ja kolmanneksi, minä en lue pörssiuutisia aamulla ja suosittelen, että aluksi katsotte näitä työttömyyslukuja ettekä pörssilukuja. Kiitos. Okay, thank you very much. Kiitoksia kaikille. Nyt voidaan sitten siirtyä kysymyksiin ja vastauksiin. Ja nyt ainoastaan kansallisten parlamenttien edustajat saavat puheenvuoron. Ja näin esittelemme voimme tehdä työn täällä. puheenvuoropyynnöt ovat tuplaantuneet, eli jos joku vielä haluaa puheenvuoron, niin voitte lähettää korttinne tänne. Mutta ensimmäisen puheenvuoron saa Philip Martini Ranskan senaatista. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Meillä on kaksi kysymystä. Yksi kysymys Rova Ferreralle, joka puheenvuorossaan otti esille rahastoon niiden maiden valtioverlalle, jotka eivät vielä ole vaikeuksissa. Minä en tiedä, miten tämä sopisi yhteen nykysäteen kanssa tai niiden soveltamisen kanssa. Herra puheenjohtaja, haluaisin myös painottaa budjettisuunnitelmien merkitystä, niin kuin ne näissä EU-teksteissä näkyvät, joita valmistellaan, alustavaa budjettia viimeistään jätettäväksi 15. lokakuuta ja keskipitkän aikavälin budjettisuunnitelmien esittämistä viimeistään 15.4. Sur euh, les, sur les plans euh, annuels. Mitä vuotuisiin suunnitelmiin tulee, prosessilla saattaa olla välittömiä seurauksia. Ei pidä järkyttyä tästä. Täytyy vain tietää, että tällä voi olla suuria vaikutuksia kansalliselle lainsäädäntöön. Sillä jos tähän tulee uusi kierros, hallitus, joka esittää syksyllä parlamentin, voi joutua korjaamaan budjetteja ennen keskustelun päättymistä. Haluaisin myöskin nähdä täsmennettävän budjettisuunnit, seuraavaa vuotta koskevan budjettisuunnitelman indikaattoreita. Niin, niin täytyy mahdollistaa EUn instansseille täsmäisen kuvan saamiseen ei ainoastaan menojen kehityksestä, vaan niistä oloista, missä menot kehittyvät. Täällä tarkoitan sitä, normien lukkolyöminen ei riittäisi. Niiden lisäksi pitäisi kyetä selittämään tavalla dokumentoimaan menot budjettiotsakkeen. Voitteko te kommentoida tätä? Haluaisin vielä todeta, että Ranskassa meillä on erityistilanne, koska meillä on kaksi budjettia vuosittain. Yksi valtion budjettiin liittyen ja toinen, eh, jonka esittelijä on täällä Ibur. Se on sosiaaliturvan budjetti. Tämä rakenne on aika poikkeuksellinen Euroopan tasolla. Miten se soveltuu tähän näihin iteraatioihin, jotka liittyvät näihin budjettisuunnitelmiin. Konsolidoiko EU nämä kaksi erityisesti, mitä tuloihin tulee? Tätä pitää miettiä. Mitä budjetin ohjelmointiin tulee? tekstissä on jotain, jota minä en ihan ymmärrä. Eli keskipitkänä kävelin budjettisuunnitelmien ja vakausohjelmien välillä, niin kuin on tähän mennessä ymmärretty. Pitäisikö lähteä se, että, että ensimmäinen korvaa jälkimmäisen, vai mitä metallogisia eroja näiden kahden asiakirjan on? Kiitos. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Olisi hyvä, että jos teillä on myöskin ehdotuksia, niin nekin voisitte kertoa. Jos meillä on lopuksi aikaa, niin koitamme käsitellä näitä kysymyksiä. Sitten Linda Harrison yhdistyneestä kuningaskunnasta, joka on EU-talousasioiden ala, alivaliokunnan puheenjohtaja. Kiitoksia. Aluksi kommentoisin eurooppalaista ohmaisjaksoa. Itse olen oppositiossa, mutta David Ledington, eurooppaministeri, haluaa kuitenkin tätä ohjausjaksoa. Aikaisemmin olin EMAC valiokunnassa täällä Euroopan parlamentissa ja silloin puhuttiin laajoista talouden suuntaviivoista. Eli tämä ohjausjakso on parannettu versio siitä projektista, jota ei pantu täysimittaisesti täytäntöön. Viime vuoden maaliskuussa julkistettiin ensimmäinen raportti talouskriisistä ja huomasimme, että poliittista tahtoa ei ollut riittävästi ja myöskään ei riittänyt se, että kärsivää maata kohdellaan vielä kaltoin. Ja tämän jälkeisissä raporteissa jotka julkistettiin viime kuussa. Siinä todettiin, että on keskeistä, että kasvu ja kilpailukyky otetaan painopistealueiksi Euroopan unionissa. Olisin halunnut Barroson kanssa keskustella vähän enemmän siitä, miten sisämarkkinat viedään päätökseen. Jos yksi asia nyt on unohtunut kasvukysymyksissä, se on ollut juuri se, että meidän täytyy ehdottomasti saattaa sisämarkkinat päätökseen. Jos näin olisi tehty, niin ei varmaankaan olisi oltu niin pahoissa vaikeuksissa. Toisessa raportissa tarkastellaan Euroopan keskuspankkia. Me panimme merkille sen, että se lainaa kahdelle pankille, joita voidaan pitää hyödyllisinä, mutta se ei kuitenkaan saa ylittää valtuuksiaan, niin kuin sen omassa ohjesäännössä lukee. Sitten euroobligaatiot. Ne on nyt vedetty omituisesti pois, vaikka Barrosohan puhui näistä hankebondeista. Ja silloin mukana olisi yksityissektori, ja sehän tietysti olisi yleisesti ottaen hyvä osa, kun nyt yritetään saada aikaan Euroopan talouksista kilpailukykyisempiä. Tässä raportissa oli three-pack Kreikan pelastaminen, suurempi rahasto, ja me nyt vielä tiedä, onko se yksi vai kaksi triljoonaa vai 750 miljardia, joilla vahvistetaan sitten pankkeja. Brittihallitus ei liittynyt komission valvonnan alaisuudessa finanssipoliittiseen sopimukseen ja Britannian parlamentin ylähuone katsoo, miksi, että näin voitaisiin tehdä. Ja brittihallituksen huolenaihe on se, että sisämarkkinoiden koskemattomuus saattaisi kärsiä, ja heillä on erityisiä intressejä siellä. Me uskomme, että markkinat olisivat paremmin suojattuja, jos tämä sopimus koskisi kaikkia jäsenvaltioita. Emme nyt tiedä, miksi brittihallitus oli tästä niin huolissaan, mutta joillain aloilla, esimerkiksi rahoituspalveluissa ja transaktiovero ovat ongelmallisia. Tällähän voitaisiin kerätä omia, veroja, omia varoja, mutta olisimme Barrosolta halunneet kuulla, miksi hän vastusti niitä neuvoja, joita hän sai talousasiantuntijoiltaan, mutta myöskin budjettiosaston pääjohtajalta. Ja sitten vaikutusten arviointi, joka oli mukana ehdotuksessa transaktioveron osalta. Komission Shemeta kävi valiokunnassani viime viikolla ja ilmeisesti he ovat valmiita kuuntelemaan ehdotuksia. Eli ehkä esimerkiksi leimäveroehdotus. No sitten luottoluokituslaitokset ja me tarkastelemme komission ehdotusta, mutta varmaan olisi huonoa, jos tällainen luottoluokituslaitos sitten syntyisi Euroopan unioniin. Eli me julkistamme tämän raportin monivuotisista rahoitusnäkymistä budjettiin liittyen, mutta budjetin on saatava Eurooppa liikkeelle. Siinä pitää olla joustavuutta ja on varmistettava, että 2020 tavoitteet eivät unohdu. Esimerkiksi kohesio varojen varjoon. Ja sitten pitää parimmin määritellä eurooppalainen lisäarvo, jotta ymmärrämme, miksi teemme asioita Euroopan tasolla sen lisäksi, että toimitaan kansallisella tasolla. Kiitos. Kiitoksia. Jos puhuisimme hiukan lyhyemmin kuitenkin, ehdimme kuulla vastauksiakin. Tämä on nyt hiukan pulmallista. Seuraavaksi Eduardo Carbiata Portugalista, joka on budjettivaliokunnan puheenjohtaja. Bom, é por, eh, gostaria de saudar os colegas do Parlamento Kiitos paljon. Hyvät kollegat, haluan tervehtiä teitä kaikkia Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamentin kollegoja. Puheenjohtaja Lamas Surhan sanoi istunnon lopussa, hän sanoi, minä pidin kovasti hänen sanoistaan, minä haluaisin laajentaa tätä vuoropuhelua vielä kansallisten parlamenttien välillä, niin kuin hän sanoi, Portugalin par- parlamentti on antanut aivan erityispainoarvoa Euroopan valiokunnalla kunnassa budjetin analysoinnille ja Sixpackin analysoinnille. Ja kuten Rova Ferreira sanoi, hän, me haluamme myös ottaa huomioon eri osatekijät, mutta meillä on eri maissa vallalla sosiaalispoliittinen konsensus siitä, miten äh, käynnistetään tämä ohjelma. Ja Portugalin perspektiivistä tarkasteltuna näyttää siltä, että meidän täytyy todella tajuta, mikä on välttämätöntä tällä hetkellä. Tämän tyyppinen kokous on erityisen tärkeä eurooppalainen ohjausjakso jakson pitää tarjota enemmän Eurooppaa Euroopalle erittäin tärkeänä hetkenä. Meidän pitäisi tajuta, että ongelma ei ole irlantilainen, portugalilainen, italialainen tai kreikkalainen ongelma. Meidän pitää antaa eurooppalainen vastaus tälle ongelmalle. Enemmän koordinaatiota ja vähemmän nationalismia enemmän poliitikkojen niveltämistä yhteensä, yhteen enemmän solidaarisuutta ja vähemmän mm, eristäytymistä omaan nurkkaan ja enemmän kansallisten näkymien esille tuomista, parempia yhteisiä perspektiivejä tämä, jos tämä taloussopimus saa allekirjoitukset tällä viikolla, meidän pitää ottaa huomioon Sixpackin pitämät ehdot, että pitää pitää tajuta, että annetaan liian vähän painoarvoa budjettien koordinoinnille. Ei ole nähty tarpeeksi vaivaa äh, poliitikkojen koordinoimiselle. Äh, Portugalissa me olemme myös joutuneet äh, olemme joutuneet toteamaan, kuinka veropakolaisuutta myös ilmenee. Ei ole riittävästi koordinaatiota myöskään kasvu, kasvun elvyttämiseksi. Ei ole nähty tarpeeksi vaivaa. No existe. Um- Ei ole nähty tarpeeksi vaivaa korkean, korkeiden työttömyyslukujen alentamiseksi, eikä myös ole ponnisteltu tarpeeksi rahoitussektorin sääntelemiseksi kyllähän me voimme todeta eurooppalaisen koordinaation puuttumisen, koska Euroopan on vaikea jo käynnistää tätä transaktioveroakin. Euroobligaatioiden käynnistäminenkin on tukalaa nämä hankejoukkovelkakirjojen käynnistäminenkin on ollut tuskallista, johon täällä on viitattu useaan otteeseen. Sen takia meille eurooppalainen ohjausjakso on järkevä, jos talouden koordinaatio edellyttää enemmän Eurooppaa. Löydetään todellinen eurooppalaisuuden henki, eikä johda mihinkään jakautumiseen, eikä tarjoa mahdollisuuksia E, siihen, että sääntöjä ei noudateta, koska suuremmatkin ovat lähteneet sille tielle, että ei noudateta sääntöjä. Näin ei pidä todellakaan toimia, eikä niin, että ongelma olisi vain joidenkin ongelma, vaan se koskettaa meitä kaikkia tämä ongelma. Meidän täytyy kaikkien todella ponnistella, nähdä vaivaa. Mitä me tässä tarvitsemme? Me tarvitsemme nyt paremman niveltämistä budjettikurit yhteen toisiinsa. Meidän pitää niveltää työllisyys- ja kasvupolitiikka paremmin yhteen, mutta solidaarisissa raameissa. Kiitos. Thank you very much. Uh, Kiitoksia. Seuraavaksi Romanian senaatista Varjan. eli talousvaliokunnan puheenjohtaja. En nyt osaa lukea enkä ääntää, joten, mutta teillä on nyt puheenvuoro. This is Se on armenialainen nimi itse asiassa. Minun mielipiteeni on, että meidän pitää käsitellä tupakista ja sixpackista hyvin lähellä finanssipoliittisessa, läheisessä yhteydessä finanssipoliittiseen sopimukseen, koska finanssipoliittisen sopimuksen seuraukset ovat erittäin merkittäviä tulevaisuudelle. Olen kiitollinen keskustelusta, koska on pakko myöntää, että omassa maassa me emme tällaisia keskusteluita käy. Ehkä voimme selkeyttää sopimuksia jotakin piirteitä, joita ei ole hyvin selkeytetty. Esimerkiksi mitä tarkoittaa keskipitkä aikaväli artiklassa 3 tai kuten menettelytoimi artiklassa 7. Mutta haluaisin ottaa toisen asian esille. Sopimus on tärkeä, koska se edistää kahta uutta avainindikaattoria, joita ei ole nyt hyvin määritelty. Ensinnäkin rakenteellinen vaje. Seurasin kansainvälisen valtarahaston ja instituutioiden lukuja liittyen rakenteelliseen vaiheeseen. Oman maani tapauksessa isät ovat er, erot ovat isoja 2008-2009 5,1 prosentin vekoteosuuden ero IMFn ja komission välillä. Eli metodologia ei ole selkeä. Eli jos on 0,5 prosentin rakenteellinen vaihe, täytyy yhdistää metodologiat tehdään selkeäksi. Point. The, my opinion is the, the most important indicator is the potential GDP. Ja puhutaan potentiaalista BKTstä. Kaikki pyörittämään avain ja ympärillä potentiaalinen BKT. Uh, output gap. We don't have a methodology about... Ja myöskin tämä tuotantokuilu output gap. BKT-osuuteen jos minun maassa otetaan tämä 2 prosentin potentiaalinen BKT, me vaarannamme maan kehitysmahdollisuudet tulevaisuudessa. Pakko myöntää, että meidän tavoitteemme PKT, äh, eu liittyen oli PKT-kuulun äh, pienentäminen ja saavuttaa EU-maat. Enkä oikein ymmärrä, mitä voisimme tehdä sen nykymääräyksillä. Joten kysymykseni on, kun puhutaan finanssipoliittisesta sopimuksesta. Otitteko huomioon vaikutukset kullekin maalle? Miten finanssipoliittinen sopimus toimii ja mitä seurauksia on? Ja ajattelitteko realista konvergenssia eikä ainoastaan nimellisarvoa, nominaalista konvergenssia? So we seem to be back. Kiitoksia. Sitten palaamme yhdistyneeseen kuningaskuntaan parlamentin alahuoneeseen. Cash. Kiitoksia. Periaatteessa huolenaiheeni tässä asiassa liittyy pakottamiseen. Tämä liittyy tiettyihin kommentteihin, joita tein aikaisemmin. Nämä ovat hyvin vakavia kysymyksiä kansallisille parlamenteille, ja mielestäni tämä ei koske pelkästään Britannian parlamenttia, Eli olemme huolissamme siitä, että verotus- ja menokysymykset pitää jättää kansallisten parlamenttien päätettäviksi. Ihmisethän valitsevat parlamentin jäsenteen parlamenttivaaleissa juuri tätä tarkoitusta varten. Olen tarkastellut tätä asiakirjaa, jonka Euroopan parlamentti on julkistanut, ja täytyy sanoa, No en tiedä, onko kukaan muusta katsonut, mutta voin vain sanoa, että tässä puhutaan eurooppalaisesta rahoituskonferenssista ja sanotaan, että vaikeat ja hankalat poliittiset neuvottelut ovat tarpeen, jotta EU saa finanssipoliittisen statuksen. Näissä asioissa pitää kyllä olla varovainen. Esimerkiksi kun puhutaan kansallisista ministereistä, joiden täytyy tai joiden odotetaan – tulevan todistamaan Euroopan parlamenttiin velvoitteistaan liittyen EU-hun. Ja sitten tähän lisätty vielä, että on selvää, että kansalliset parlamentit ovat vastuussa, kansalliset ministerit ovat vastuussa ainoastaan kansallisille parlamenteille. Mutta varmaan käsitätte tämän viestin. Eli olen huolissani siitä, että kun säädetään lakeja, sehän usein tehdään tavalla, joka ei ole demokraattinen. En ole maininnut määräenemmistö äänestystä vielä, mutta päätöksiä tehdään, jotta voidaan harmonisoida veropolitiikkaa, ja sehän kuuluu yksinomaisesti kansallisille parlamenteille. Eli ensinnäkin tässä on tämä kysymys. Ja sitten toinen asia on se, että Tämä pakottaminen, jota on nähty Kreikan suhteen, vaikka se onkin ollut puutteellista omien asioidensa hoidossa, ne syyt ja se, että Kreikka päästettiin Euroopan unioniin, tästähän on paljon tietoa 90-luvulta, ja sen pohjalta monet katsovat, että Kreikan ei koskaan olisi pitänyt tulla Euroopan unioniin. Ja tämä herättää nyt vakavia kysymyksiä. Ja itse kyllä rakastan Kreikkaa, mutta ikävä kyllä nämä olosuhteet, joissa kaikki tapahtui, ja tiettyjen rahoitusinstituutioiden rooli markkinoilla, ja myöskin päätökset, joita tehtiin yksittäisissä maissa, kun ne siihen suostuivat, se oli ongelma, jonka kanssa joudumme nyt elämään. Tämä pakottaminen, joka on johtanut siihen, että nyt täytyy miettiä, miten tämä rahoituskriisi saadaan päättymään, Tämä on myöskin kysymys, joka täytyy ottaa käsiteltäväksi. Teknokraattiset ministerit, teknokraattiset hallitukset, hallitukset, joita ei ole valittu, tämäkin on ongelma. En nyt ole kovin vakuuttunut siitä, että Barro sanoi, että hänet on valittu tänne, kun, hänet, kun mietitään, miten hänet varsinaisesti tälle on valittu. Talousmenetelmät, joita käytetään, eivät liity metodologiaan, vaan siihen, miten prosessi varsinaisesti toimii. Kukaan ei katsele näitä varsinaisia syitä, missä mentiin pieleen, ja pahoin pelkään, että kasvuongelmat eivät ratkea, ellei sääntelyä pureta ja anneta enemmän happea pk-yrityksille. Ja vielä lisäisin, että se, että halutaan yhä enemmän varoja ei korvaa sitä, että pankkijärjestelmää kritisoidaan. Transaktiovero, omat varat, CCTT-ehdotus ei tule vaikuttamaan tähän kauhean tragediaan, joka liittyy yli 50 prosentin nuorisotyöttömyyteen tietyissä maissa. Enemmän on tulossa mellakoita, ehkä äänioikeisto tai äärivasemmisto nostaa vielä päätään. Mutta tiedän, että tämä ei ole sopimus, josta keskustellaan huomenna, ja sehän johtaa vakauteen, koordinointiin ja, tai kasvuun. Meillä on yhä enemmän erimielisyyksiä ja meidän täytyy nyt puuttua näihin ongelmiin käytännön läheisesti ja hyväksyä se, että tämä on vain yksi ongelma. Demokratian puutte liittyy tähän eikä ole mitään näyttöä tässä kokouksessa ollut vielä siitä, että kukaan vakavissaan puhuisi varsinaisesta ongelmasta, eli tämänhetkisistä perussopimuksista. Kiitoksia. Tiedän, että Silvia, sinä haluaisit vastata tähän yhteen kohtaan, mutta minun täytyy ottaa vielä muutama kysymys. Seuraavaksi Liettuasta Glavekas, budjettivaliokunnan puheenjohtaja if you're here. Okay. Um, I'll put that to one. No, panan tämä tähän syrjään odottamaan. Eli sitten seuraavaksi Tsekin tasavallasta, senaatista, Zevzik, EU-asioiden valiokunnan puheenjohtaja. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että kutsut meidät tämän päivän kokoukseen. Ja olen varma, että jatkamme keskustelua vastaisissa COSAC-kokouksissa ja muissakin kansallisten parlamentaarikkojen ja meppien kokouksessa. Ja varmasti kosak on minusta hyvä idea. Minulla on kaksi myssyä päässä, jos niin voi sanoa. Minä edustan hallituspuoluetta, joka on sanotin toiseksi suurin puolue, mutta ei enemmistöpuolue. Ehkä voisin sanoa pari sanaa Tsekin tasavallasta. Kuten tiedätte, Tsekki ei allekirjoittanut finanssipoliittista sopimusta, mutta siellä on tulossa laki, joka johtaisi samaan tulokseen eli budjettikuriin. Me olemme keskustelleet tästä Tsekissä vuosia jo ennen Kreikan kriisiä. Me aloitimme tämän keskustelun. Meillä oli siinä vuoden 2000 kieppeillä isompi pankkikriisi. Osa pankkeista oli pahasti velkaantuneita. Ja meidän piti tarttua näihin ongelmiin jo varhain. Ehkäpä jotkut teistä voisivat vähän katsoa, mitä me teimme. Prosessi oli tuskallinen, emmekä me pyytäneet apua EUlta tai Ecofiniltä. Pärisimme itseksemme. Ja nyt olemme onnistuneet tukemaan muitakin maita kansainvälisen valuuttarahastoon, pelastusrahaston kautta. Eli pitkään taloudessa. Ja Cash, meillä on joitakin varaumia. Minä en halua, että ohjausjakso määrää, miten maat suunnittelevat talouksiaan. Se veisi meiltä yhden EUn eduista, eli keskinäisen kilpailun, mikä maa tarjoaa parhaat olot. Solidaarisuus ei kriisiä ratkaise. Kriisistä päästään eroon parantamalla kilpailukykyä. Tarvitaan enemmän ihmisiä töihin. Eli tarkoitan EU 2020 strategia lisää työpaikkoja tai työpaikkoja tieteen edistymisen kautta. trhu, Näin eteenpäin. Meidän täytyy poistaa sisämarkkinoiden jäljellä olevat esteet. Se on EUn integraation tärkein tehtävä. Olen varma, että Euroopan parlamentti ilahtuisi siitä, että transaktioverosta tulisi vähän lisää rahaa, mutta minä en näe sille palkan prospekteja. Enkäpä minä kanssa suhtaudu innostuneesti. Ei minulla ole ongelmia näistä asioista keskustelemisessa, mutta en usko, että meidän pitäisi verottaa menestystä. Odotan vastaisia keskusteluja näiltä linjoilta. Thank you very much. <clears throat> Now from... Kiitoksia. Sitten Irlannin senaatista Thomas Byrne. Thank you very much, uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Muutama lyhyt sana Irlannin tilanteesta ja eu jäsenyystä lähtien. Irlannin finanssipoliittinen tilanne olisi sopimuksen sääntöjen mukainen, ja se oli näin vuoteen 2008 asti. Komissio, IMF ja muut ovat, olivat todenneet, että taloutta oli hoidettu hyvin, mutta nyt, nythän on käynyt ilmi, että taloutta ei ollutkaan hoidettu kovin hyvin. Ja tämä täytyy muistaa. Monet kollegat ovat tästä puhuneet ja meidän täytyy saada aikaan talouskasvua, meidän täytyy priorisoida työttömyys, erityisesti nuori, nuorisotyöttömyys. Ja Irlannin kansalaisille tämä on tärkeä puheenaihe, niin kuin Romaniassakin ilmeisesti, koska meidän omat tilanteemme ja tästä saatetaan Irlannissa järjestää kansanäänestys. Euroopassa ollaan hyvin huolissaan kurin pakottamisesta maille, mutta sama asia ei koske kuitenkaan kasvua tai työttömyyttä. Meillä on finanssipoliittista valvontaa, mutta ei finanssipoliittista eh, liittoa, ja meillä ei ole myöskään unionia, josta olisi ollut hyötyä erilaisten siirtojen kautta vuosien viralla. Meillä ei ole myöskään samanlaista sääntelyä Euroopassa, ja sekin on yksi ongelma. Ja siksihän meillä on myöskin keskuspankki, ja tämäkin on vaikuttanut hyvin paljon näihin ongelmiin, joita on syntynyt vuosien varrella. Myöskin täytyy edistää demokratiaa ja pitää se suunta viivana. Monet säännöistä ja menettelyistä eivät ole tällaisia, ja Tupacissa sen luonnoksessa, no siinä on varmaan hyviäkin puolia, mutta se on aika radikaali muutos, ainakin Irlannissa ja varmaan myöskin muissa maissa, ehkä Britanniassa, mikäli se heitä koskisi. Ilanin budjettiprosessi on ollut hyvin demokraattinen. Ja koko poliittinen sykli keskittyi budjettiin ja parlamentissa äänestetään sitten budjetista. Ja tämä nyt on hiukan vähentynyt mielestäni. No tietysti, kun meillä oli viime vuonna huonoja kokemuksia, esimerkiksi ALVtä olisi pitänyt nostaa, Eli ehkä paremmilla säännöillä tässä olisi merkitystä, mutta Irlamentin budjetti oli osa demokraattista prosessia ja sitä ei voi menettää, koska silloin ne kansalaiset eivät enää usko Eurooppaan. Next from, uh... Kiitoksia. Sitten talouspoliittisesta valiokunnasta Bulgariasta, Valentin Juklov. Уважаеми колеги, Искам да кажа, че парламент даде мандат. Kiitos kollegat. Haluaisin sanoa, että Bulgarian parlamentti antoi hallituksellemme mandaatin neuvotella ja allekirjoittaa vakaussopimuksen yhdellä ehdolla. Sen ei pitäisi johtaa verojen lähentämisen Euroopassa. Veropolitiikkaa ei pitäisi harmonisoida. Bulgaariassa 2010 budjettilainsäädäntöön tehtiin tarkistus. Meillä on nyt kahden prosentin katto. Alijäämä on noin 35 prosenttia kolme, 35 prosenttia BKT. Ennen kuin vakaussopimuksesta keskusteltiin Bulgariassa, me keskustelimme jo joistakin muista toimenpiteistä. Ja meillä oli yhteinen linja tästä. Verotuksen harmonisointi unionissa johtaa kilpailukyvyn häviämiseen, emmekä me onnistu tavoitta, saavuttamaan ää, meillä asetettuja tavoitteita. Ja ennen kriisiä, ennen 2008, Bulgarian budjettipolitiikka oli hyvä. Budjetti on alentanut alijäämää ja 2011 oletamme olemme 1,3 prosentissa. Velkaaste arvioidaan 19,5 prosentiksi vaikka nämä budjettisäännöt johtavat isompaan taakkaan bulgarialaisten harteilla. Yksi meidän tärkeimmistä kauppakumppaneistamme, Kreikka on vakavassa lamassa. Bulgarian pitäisi sanertaa omaa talouttaan ja vähentää vaihtotaseen vajetta. Nyt meillä on 1,8 prosentin ylijäämä. Kysymykseni on, sen lisäksi, että mekanismeja, jotka liittyvät kurittomiin maihin, eikä meidän pitäisi myös listää keinoja rohkaista maita ja tukea maita, jotka voivat olla esimerkkejä, toimia esimerkkeinä budjettikurin alueella. tiedätte, että hyväksyypä sitä mitä tahansa budjettitoimia. Meillä ei ole Bulgariassa riittäviä keinoja rohkaista kasvua. Bulgaria arvioidaan nyt yksi yhdestä parhaiten kasvavista maista, mutta se ei riitä. Eli toimet, joilla rohkaista, rohkaistaisiin näitä maita, olisivat myönteisiä. Tarvitsimme tarvitsisimme enemmän selkoa siihen, mitä tapahtuu, jos kansalliset hallitukset eivät hyväksy komission ehdotuksia ja miten se vaikuttaisi budjettimenettelyyn? Tähän tarvitsemme vastauksia. Uh, Kiitoksia sitten Euroopan parlamentista. Silvi, jos olet valmis, käsin taisi jo lähteä, mutta varmaan joku voi sitten välittää sanasi hänelle. Well, it's a pity that Mr. Cash... Kiitoksia. On harmi, että Cash lähti, koska juuri tällaista haluamme välttää. Eli että ihmiset eivät keskustele keskenään. Itse olin esittelijä tämän tekstin osalta ja tämä taloudellinen vuoropuhelu. Ja tämän vuoropuhelun tarkoitus on yksinkertainen. Ekonomistit kutsuisivat sitä siksi, että otetaan huomioon kansallisen politiikan ulkoiset seikat, ja tässä vaiheessa Euroopassa meillä ei ole mitään paikkaa, missä voisimme keskustella, ja vielä kerran käytän nyt sanaa keskustella. Tässä ei ole mitään vastuullisuutta, ei mitään valvontaa. On vain mahdollisuus odottaa, että valtionvarainministerit tulevat tänne ja selittävät, mitä he ovat tekemässä omissa maissaan. Ja mitä te oikein pelkäätte? Siis voisitko käsiltä kysyä, mitä hän pelkää? Miksi hän katsoo, että demokratia ja keskustelu, julkinen keskustelu, pitäisi jättää kansalliselle tasolle maailmassa, jossa keskinäinen riippuvuus on nyt todellisuutta, jossa me elämme? Jos me teemme vääriä päätöksiä, silloin Lontoon City saattaa romahtaa. Jos euroalueella tehdään jotain väärin, niin silloin ehkä täytyy kantaa seuraamukset. Eli tämä on tämän vuoropuhelun ainoa tarkoitus. Eli voitte mennä kotiin ja selittää, että me haluamme valvoa kaikkea, mitä tehdään Britanniassa, tai sitten voidaan vain ottaa huomioon sen, mikä on maailman tilanne, eli keskinäisestä riippuvuutta, ja jossa haluamme, että ihmiset, jotka ovat samassa unionissa, perusopimusten nojalla, jotka jäsenvaltiossa on ratifioitu, voivat keskustella keskenään. Ja seuraavaksi haluaisin keskustella jonkun kanssa, enkä jonkun poissa olevan kanssa, joka kritisoi Euroopan parlamenttia. Thank you. Uh, next. Kiitoksia. Sitten budjettivaliokunnan puheenjohtaja Belgian parlamentista. Kiitos puheenjohtaja. Olen erittäin iloinen, että elämme tätä keskustelua tässä, varsinkin kun minä edustan oppositiota Belgiassa, mutta Belgiassahan tiedätte, että meille olemme enemmistöllä Eurooppa-myönteisiä ja pyrimme harmonisoimaan yhä enemmän ja enemmän, mutta kyllähän me pyrimme saamaan tähän mm, sosiaaliset, finanssipoliittiset, verotukselliset, ympäristölliset ulottuvuudet tähän kaikkeen. Minä haluaisin puhua tästä, mitä on Euroopan parlamentissa jo tähän mennessä tehty ja mitä nyt olemme kuulleet näiden mietinnön laatiolta. Mihin toimenpiteisiin, varotoimenpiteisiin voitaisiin lyhtyä kahdessa asetushankkeessa, että siinä kunnioitettaisiin sitä tapaa, miten valtiot ovat organisoineet omat palkkapoliittiset kuulemisensa työmarkkinaosapuolten välillä. Voitaisiin myös noudattaa sitä ja kunnioittaa sitä, miten julkinen palvelusektori toimii näissä jäsenvaltioissa, että missään ta tapauksessa ei kyseenalaisteta tai vaaranneta näitä olemassa olevia toimenpiteiden indikaattoreiden tai korjausmekanismien tai valvonnan myötä ja ne, joita komissio on ehdottanut, meidän on tarkoin tärkeää tarkastella uudestaan aikataulua. Ja parlamentin pitäisi myös sillä hetkellä, kun par- kansalliset parlamentit ovat osallistuneet keskustelun kansallisten budjettien laatimisesta, heillä olisi myös tietoa siitä, mitä komissio on antanut kommentteja, koska muuten tässä pelataan vähän Korteen joista ei voi tietää etukäteen, mitä ne tuovat tullessaan. Eli meidän täytyy pystyä sopeutumaan tähän aikatauluun molemmin puolin. On myös tärkeää, että tavoitteiden asetteluissa ja kun otetaan huomioon tiedot, niin ollaan yhdenvertaisessa asemassa budjetillisesti, mutta myös kun ajatellaan sosiaalipoliittista, ympäristöpoliittista, työllisyyspoliittista ja ulottuvuutta ja työttömyyden vastaista taistelua myös tärkeää, että ja nyt en ihan muista, puhuttiinko siitä tässä teidän mietintöluonnoksessa, että komissio voisi puhua myös metodologiasta, mitkä ovat ne parametrit, kun, kun ne puhuu työllisyyspolitiikasta, ja mi, mi, millä parametreissa tulee arvioimaan jäsenvaltioiden tilannetta, ja voitaisiin myös saada tietoa, mitkä ovat ne... Öö, korjausmekanismit, joiden myötä e- tehdään ehdotuksia, koska tämä on meille erittäin tärkeää, koska jos valtio on noudattanut suosituksia jatkuvasti on kuitenkin vaikeassa tilanteessa, niin sitä ei kuitenkaan vastuullisteta liikaa sen seuraamuksista, koska se on kuitenkin noudattanut suosituksia. Tämä, en tiedä tuleeko, että, tuleeko tämä huomenotetuksi teidän mietinnössänne te kuitenkin puhuitte yhdestä asiasta, haluaisin selvityksen, jos jokin valtio on rajalla, siinä rajoilla, se on maksu, maksukykynsä rajoilla, niin minä olisin halunnut saada lisää selvityksiä tästä, mitä te aiotte, mitä te aiotte sisällyttää siihen lisää ja mitä tulee sitten asetusluonnoksen, jossa puhutaan vaikeuksissa olevien valtioiden valvonnasta tai seurannasta. Olisi myös tärkeää, että meillä olisi paremmat vaatimukset siitä, miten voidaan määritellä vakavissa vaikeuksissa oleva valtio. Pystyisimme paikantamaan nopeammin, identifioimaan nopeammin tämä valtio tai sen valtio, joka on vakavassa tilanteessa. Eli mitkä ovat kriteerit, mitä ne pitävät sisällään olen samaa mieltä kanssanne siitä, kuinka tärkeää on perustaa rahasto, jonka rakennerahasto, jonka avulla voidaan investoida perusrakenteisiin. Ja myös se asia, että ministerineuvosto voisi myös komissiosta riippumatta puuttua asian kulkuun silloin, kun se on välttämätöntä. Mitkä ovat liikkumavarat tämänhetkisessä keskustelussa Euroopan parlamentin neuvoston ja komission välillä, kun puhutaan näistä kahdesta asetusluonnoksesta. Kun meillä on nämä sopimusten edellyttämät määräykset, säädökset, edellytykset, mitkä onko tällä vielä jotain merkitystä budjettimielessä? Minä haluaisin saada teidän näkemyksenne tästä aiheesta. Thank you very much. Uh, next we come to... Uh, Kiitoksia. Sitten Giorgiatti, budjettivaliokunnan puheenjohtaja Italiasta. Grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin nyt puuttua tiettyihin huomioihin koskien eurooppalaista ohjausjaksoa. Mielestäni Italian kokemuksen perusteella Kyseessä on hyvä väline, mutta ehkä sillä ei kuitenkaan onnistuta toimimaan ihan niin kuin oli tarkoitus. Eli nämä hätätilanteita, joita nyt tulee, ja kaikki suunnitelmat, joita laaditaan vuosi vuodelta. Jos nyt konkreettisesti ajatellaan Italiaa, vakaus- ja konvergenssisuunnitelma, joka viime vuoden keväällä laadittiin, on nyt kääntynyt päälailleen. Ja nyt on harjoitettu erilaista politiikkaa. Ei nyt niinkään, että pelättäisiin sanktioita EUn taholta, mutta pelkäämme markkinoiden reaktioita. Rahoitusmarkkinathan ovat sitten arvioineet näitä spread-kysymyksiä, esimerkiksi Saksan joukkovelkakirjojen osalta. Ja sen jälkeen sitten Italian hallituksessa on ryhdytty tiettyihin toimiin. Eli kyse ei ole pelkästään arviosta, joka tehdään Euroopan komissiossa tai muussa toimielimissä, vaan se tulee paljon nopeammin ja paljon voimakkaammin nimenomaan rahoitusmarkkinoilta. Ja nämä luottoluokituslaitokset ovat tehneet arvioita, joita tulee tarkastella. Italialla on harjoitettu budjettikuria viime vuosina ja näin tehdään edelleen. Meillä on suuri velkaongelma. Ensi kuussa me hyväksymme perustuslain uudistuksen ja otamme käyttöön budjettisääntöjä, jotka on kirjattu nyt siis perustuslakiin. Ja mitä tulee budjettikysymyksiin, haluaisin täsmentää vielä, että jos sallitte, eli mitä tarkoittaa tällainen riippumaton arviointiinstituutio, kun ajatellaan budjettikysymysten käsittelyä? Siis onko se itsenäinen elin vai onko se lähellä parlamenttia vai, vai mikä? Ja sitten täytyy myöskin ymmärtää, mitä kaikki ymmärtävät budjettikurilla. Meidän täytyy myöskin miettiä millä tavalla puututaan kasvuun. Erilaisuudet eri talouksien välillä joissain tapauksissa eivät voi samalla tavalla vastata näihin ongelmiin. Esimerkiksi en usko, että mitä tulee luottoihin ja tuloihin, jotka merkitään tiettyihin järjestelmiin, että ne vaikuttavat samalla tavalla aivan erityyppisissä talouksissa. Esimerkiksi anglosaksonen järjestelmä on täysin erilainen kuin Italiassa. Siellähän esimerkiksi pankit toimivat vähän samalla tavalla kuin osuuskunnat tai pk-yritykset välillä. Thank you. Uh, now from Estonia. Kiitoksia. Ja sitten Tavi Roivas Virosta, joka on EU-asioiden valiokunnan puheenjohtaja. Aitäh, hea juhattaja, daamid ja herrat. Il... Kiitos. Hyvät naiset ja herrat, puheenjohtaja. Viime paneelissa kuulimme, että Suomi oli yksi euroalueen maista, jolla oli ollut tasapainoinen budjetti jo ennen kriisiä ja sen läpi. Tämä pätee myös Viroon, Luxemburgin ja Ruotsiin. Ok, Ruotsi on omassa kruunuvyöhykkeessään, mutta, mutta sen valtiotalouden talouden hallinta on esimerkillistä. Neljä kahdesta kymmenestä neljästä ei ole mikään häppöinen suoritus. Se, että budjetti on kunnossa, on menestyvän talouden avain. Nämä neljä maata pärjäävät taloudellisesti. Jokaisen täytyy kyetä hallinnoimaan rahojaan erityisesti veronmaksajan rahoja. On maa, jossa on 30 prosenttia korkeampi BKT kuin Viro, jossa valkat ovat kaksi kertaa niin korkeat. Tuo ei ole kestävää, ja kestävyyttä tarvitaan. Viime torstaina parlamentissa päätimme tukea niitä maita, jotka ovat vaikeuksissa. Tarvitaan rakenteellisia uudistuksia. Meillä on kriisissä mahdollisuus toteuttaa rakenteellisia uudistuksia. Äänestäjät ymmärtävät paremmin, mitä me teemme, kun olemme vaikeuksissa. Kaikki maat ovat vaikeuksissa mutta kaikki maat ovat erilaisia, eikä yhden koon sukkalähestymistapa käy. No, mutta jos lukuja tarkastelee, löytyy kuitenkin korrelaatiota hyvässä valtiontalouden hoidossa, yksinkertaisessa verojärjestelmässä, taloudellisen menestyksen välillä. Tiedän maita, joissa tuloja on kerätty ei niin, että ei listä veroja, vaan vähennetään porsareikiä. Tällaisia kokemuksia kannattaa vaihtaa. Kiitoksia. Seuraavaksi Suomi ja Kimmo Sasi, joka on talousasioiden valiokunnan puheenjohtaja. Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Valtionvelkakriisi Euroopassa on hyvin surullinen ja kriisin syy on se, että meillä oli vääriä keinseliäisiä profeettoja, jotka sanovat, että rahoituskriisissä pitää käyttää varoja ja varoja, ja ikävä kyllä poliitikot ottivat sen vakavasti ja seurauksena oli kriisi. Eli ei pidä kuunnella vääriä profeettoja. Täytyy myöntää, että meillä oli euron suhteen kaksi ongelmaa. Ensinnäkin se ei heijastele oikeita korkotasoja eri maissa. Kreikan korkotason olisi pitänyt jo 2008 olla 8 prosenttia vähintään. Ja nyt se, mitä tehdään, on se, että yritämme painaa alas korkotasoja ja pitkällä aikavälillä se ei ole kovin kestävää. No se auttaa tällä hetkellä, mutta sillä saattaa olla kielteisiä vaikutuksia tulevaisuudessa. Sitten komission työ, eurobondit. Eli kaikilla mailla olisi alhaiset korkotasot. Se nyt ei ole realistista, ja se saattaa olla moraalisesti vaarallista ja johtaa suuriin ongelmiin. Ja komissio ei nyt ymmärrä, missä nämä ongelmat ovat. Toinen asia, komissiolla on aika merkillinen ehdotus, että olisi eurooppalainen luottoluokituslaitos. No varmaankin se oli sitten komissio ja sitten se arvioisi Kreikan ja muut maat erittäin korkealle ja sitten luottaisimme niihin lukemiin. Eli nyt täytyy katsoa totuutta silmin, eikä vain uskoa mielikuvitustaan. Sitten kauppa-alijäämä eri jäsenvaltioissa. No mitään varoitusmerkkejä ei tule etukäteen. Ja sitten Euroopan keskuspankki antaa rahaa tai siirtää rahaa joistain maista toisiin maihin, eikä mitään varoitussignaaleja ole. Eli meillä pitää olla jokinlainen järjestelmä, jossa varoja ei enää saa tietyssä vaiheessa, kun maksutase ei enää ole kunnossa. Eli pitää puuttua kriisin perussyihin, ratkaista ne, eikä vain koko ajan yrittää epätoivoisesti pienin toimin ratkaista kriisiä. No kuitenkin ehdotukset, jotka koskevat budjetin valvontaa, ja maiden valvontaa, joissa on suuria ongelmia. No, ne ovat ehdotuksia oikeaan suuntaan, mutta kasvu ja sopimuksen olisi pitänyt toimia. Se ei kuitenkaan toiminut, eli nyt täytyy tehdä jotain muuta. Tämä on hyvin byrokraattista, mutta tämä on kuitenkin selvästi askel eteenpäin. Tavoitteena on vahvistaa vakautta euroalueella ja koko Euroopassa. Suomessa on ollut hyvä järjestelmä, Eli meillä on budjettipuitteisto neljälle vuodelle. Ja me hyvin vakavasti tarkastelemme neljän vuoden välein, että valtion kassa on tasapainossa. Eli kun suunnittelee hyvin etukäteen ja tekee päätöksiä ajoissa etukäteen, niin silloin on mahdollista pitää huolta omasta taloudestaan. No sitten komissiosta. No siellä kaikki on hyvin byrokraattista, siellä on rajalliset resurssit. Eli nyt komissiolla on oltava selkeitä painopistealueita omassa työssään. Jos katsotaan vaikka eri maita, maita, joissa ei ole alijäämää, niin on hyvä, että katsotaan tätä maata ja huomataan, että keskustellaan kaikkien maiden välillä, mutta sitten komissio ei puutu näiden maiden tilanteeseen. Ja sitten kun maat, joissa on alhainen luottoluokitus tai budjettiongelmia, silloin niiden tilannetta pitää tarkastella huolellisesti komissiossa. Mutta sitten on konflikti kansallisen budjetin ja komission valtuuksien välillä. Ja sitten täytyy löytää oikeita tapoja ratkaista näitä ongelmia. Ja on tärkeää tietää, mikä kuuluu kansalliseen, kansalliselle tasolle ja mikä Euroopan tasolle – ja sitten on paljon sääntöjä. Täällä puhuttiin 0,5 prosentista. Eli miten se lasketaan. Ja toivottavasti tämä nyt ei ole mikään päättymätön tarina, jossa on kriteereitä, mutta ainakin suurin piirtein täytyy tietää, mihin ollaan menossa, ja kaikilla täytyy olla käsitys siitä, että jotain pitää tehdä, jossa kriteerit eivät täyty. Ja sitten maat, joissa ei ole ongelmia, niille salitaan yhden prosentin alijäämä. Eli jos pitää huolen omista asioistaan, niin silloin valvonta ei ole kovin tarpeellista. Mutta on hyvä aina keskustella näistä asioista ja me olemme saaneet komissiolta hyviä neuvoja, koska siellä on kuitenkin taloustietämystä huolimatta siitä, mitä aikaisemmin totesin. Kiitos. Kiitoksia. Kello meni lakkoon. Mutta sitten viimeinen puhuja Sloveniasta, Seceli, joka on talousasioiden valiokunnan puheenjohtaja. Gospa predsednica, in danes sem počaščen, da lahko izmenjavam ideje o... Kiitos. Jotta voisimme vaihtaa mielipiteitä talouspolitiikasta ja budjettipolitiikasta monien jäsenvaltioiden kanssa, niin sitä me olemme iloisia. Vähän tietoa Sloveniasta. Slovenia on pitkään ollut yksi jäsenvaltioista, jonka talouspolitiikka on ollut menestyksekästä. Julkisen sektorin velkaantuneisuus on alhaista. On valitettavasti viimeisen kolmen vuoden aikana kriisi on saattanut iskeä kovemmin Slovenia kuin eräisiin muihin jäsenvaltioihin. Sen julkisen sektorin velkaantuneisuus on tuplautunut, vaikka se on yhä Maastrichtin kriteereiden puitteissa. Uusi hallitus on nyt laatinut ohjelman, jossa pyritään vakauttamaan julkinen sektori. 2012 budjettiin, budjettiin tehtävät muutokset johtavat siihen, että budjettivaje on 3 prosenttia. Tämä rupeaa alentamaan valtionvelkaa. Tässä vaaditaan melkoista niukkuuspolitiikkaa tietysti. Tulemme myöskin toimiin, joilla kompensoidaan tätä, parannamme kilpailukykyä, erityisesti ää, verotoimi, ää, korkea palkkaverotus korvataan muilla verotoimilla. Pitäisi myös mainita pankkijärjestelmämme. Meidän täytyy rohkaista pankkeja tämän pk-yrityksiä. Täytyy tässä mainita jotain, joka on tärkeää muillekin jäsenvaltioille, on tämä tasapainoisen budjetin sääntö, tämä kultainen budjettisääntö, joka tullaan kirjoittamaan perustuslakiimme. Tästä seuraa kuitenkin monta kysymystä. Ensinnäkin, miten tämä sääntö määritellään perustuslaissa. Saksa on tehnyt niin, Sveitsi on tehnyt niin, Jossakin määrin Yhdysvallat on myöskin täytäntöönpannut tätä sääntöä. Mutta niiden määritelmät ovat vähän erilaisia. Ne poikkeavat erityisesti vajeen koon suhteen. Sveitsin ja Saksan määritelmät ovat aika samanlaisia, mutta ennen mitään myöhemmin meidän täytyy määritellä tämä tasapainoisen budjetin sääntö, kultainen sääntö, vähän yhdenmukaisemmin. Yksi alue, joka on tullut esille ja jossa kaipaisimme syötettä teiltä, koska rahaliitto ei ole ainoa termi, jota pallotellaan, vaan budjettiliitto on myös termi, jota käsitellään. Jotkut suhtautuvat vähän skeptisemmin siihen, mutta fiskaalinen unioni pitäisi määritellä jotenkin. Sitä on monta kertaa yritetty määritellä. Tähän liittyy kotiedotukset, yhtiöverotukseen, harmonisointiin, arvonlisävero harmonisointiin. Tällaisia asioita Sloveniassa pohditaan. Kiitoksia. Minun piti tehdä lyhyt yhteenveto, mutta tässä nyt tuli suoraan kysymyksiä esittelijöille. Eli ehkä ensin voisimme antaa heille lyhyet puheenvuorot. He ovat käydä läpi ne kysymykset, jotka koskivat nimenomaan heidän mietintöään. Ja sitten yritän vastata muutamiin kysymyksiin, jotka jäävät yli ja jotka ovat vähän yleisempiä. Eli Elisa, sinulle tuli varhaisia kysymyksiä ranskalaisilta kollegoilta. English just... Kiitoksia. Eli pari asiaa, jotka erityisesti liittyvät minun mietintööni. Mainittiin todellinen lähentyminen ja se, miten luodaan olosuhteet yhteistyölle rakennevajeiden osalta. No, se on todellakin tärkeä kysymys, joka liittyy työtapoihimme – ja meidän täytyy kaikkien tehdä kovasti töitä, jotta yhdessä ymmärrämme näitä kysymyksiä. Makrotaloudelliset epätasapainot. No se on uusi ulottuvuus Sixpackista, ja sen avulla voimme ymmärtää, millä tavalla sisämarkkinat luovat erilaisia olosuhteita eri osiin Eurooppaa ja euroaluetta. Ja tämä kannattaa nyt käydä läpi ja yrittää ymmärtää, miksi esimerkiksi Ruotsi, Alankomaat, Saksa ja Luxemburg ovat suurten ylijäämien maita, ja sitten taas 20 maata on jatkuvasti alijäämällisiä, ja osassa niitä on erittäin suuria alijäämiä. Eli täytyy miettiä, mistä tällaiset erilaiset vaikutukset johtuvat Ja sitten veroongelmatkin täytyy pitää mielessä ja myöskin tiettyjen kansallisten poliitikkojen vaikutus naapurivaltioihin. Mehän teemme yhteistyötä yhteisten puitteiden osalta. Ja tästä syystä aikataulussamme, ja tässä siis oli tämä ensimmäinen kysymys, eli julkinen kasvuselvitys ja makrotalouden epätasapainoraportti julkistettiin ennen komission ja neuvoston julkilausumaa koskien politiikkaa eri maiden osalta ohjausakson aikana. Ja myöhemmin jäsenvaltiot saavat riittävästi aikaa ja ehdotamme, että 15. lokakuuta muutettaisiin 30. syyskuuta, jotta 30. syyskuuta ja 30. lokakuuta välillä on kausi, jolloin voidaan käydä vuoropuhelua ja jon aikana komissio voi sitten keskustella näistä suunnitelmista, joita eri maat sille esittelevät. Ja 30. marraskuuta asti komissiolla on aikaa laatia lausunto taloussuunnitelmasta ja näin ei välttämättä komissio automaattisesti sitten kritisoi tätä kahta viikkoa myöhemmin heti julkisesti ja tee hyvin vahvoja kannanottoja demokratian toiminnasta kussakin jäsenvaltiossa. No yksityiskohtaisemmin voimme keskustella näistä ehdotuksista, mutta sitten lopuksi vielä pelastusrahasto ja vakausjoukkolainat. No, parlamentti on ollut hyvin selkeä näissä asioissa ja on hyväksynyt päätöslauselman reaktiona finanssipoliittiseen sopimukseen, jota parlamentti oli seuraamassa ainoastaan tarkkailijana, ei lainsääntäjänä. Ja valtaosahan jäsenistä tämän hyväksyi, myöskin suurimmat poliittiset ryhmät, eli parlamentti pyytää että komissio etenisi jonkinlaisen koordinaation kanssa koskien valtioiden velkaongelmia. Ja sitten komissio täydentäisi tätä vakausjoukkolainoilla ja komission vihreällä kirjalla ja perustamalla välittömästi pelastusrahaston. Tämä sopii yhteen sen kanssa, että vakausrahastoa vahvistetaan ja parlamenttihan on tukenut sitäkin. Eli nyt pähkinänkuoressa tässä nyt oli sen verran yksityiskohtia kuin tässä ajassa ehti niihin kysymyksiin, jotka oli osoitettu minulle esittelijänä. Mutta olen valmis keskustelemaan sitten kasvotusten myöhemmin, kun meillä on enemmän aikaa käytössämme kaikkien kanssa, jotka haluavat tietää enemmän näistä ehdotuksista. Lopuksi vielä Jerkinsille. Jotkut kommentit, joita on tehty, liittyvät sosiaalisiin kysymyksiin, ympäristökysymyksiin, kestävyyteen. Niistä on puhuttu tässä toisessa mietinnössä Tupacissa. Meidän täytyy laatia johdonmukainen lähestymistapa Euroopan unionissa. Kiitos. Thank you very much. Now we are... Kiitoksia. No nyt aika periaatteessa on jo loppunut, eli ihan lyhyet puheenvuorot. Jean-Paul, ole hyvä. Merci. Kiitos paljon. Ihan yleisluonteisesti te olette antaneet mielipiteitä siitä, miten asioiden pitäisi kulkea jokainen. Hän, äh, kunnioittaa kuitenkin toisten mielipidettä. Meidän täytyy kuitenkin muistaa, että Euroopan parlamentilla ei ole mikään aikomus lähteä omimaan oikeuksia kansallisilta parlamenteilta. Meidän tavoitteenamme on vain saada eurooppalaiselle tasolle päätöksiä, ne, jotka kuuluvat eurooppalaiselle tasolle demokraattisesti. Ei sen enempää eikä vähempää. Ei tässä ole tarkoitus sekaantua kansallisiin toimintoihin. Ihan lyhyesti toiselle belgialaiselle kollegalle, joka esitti täsmällisen kysymyksen mietinnöstä, niin haluaisin vastata hänelle ensinnäkin en ole ihan samaa mieltä kanssanne ainakaan tässä vaiheessa, että valtio, joka e, on seurannut, noudattanut suosituksia, olisi vastuussa mistään, niin jos ajattelemme valtion demokraattista toimintaa, niin kyllä tässä on pohtimisen aihetta ja ratkaisun aihetta. Pitää löytää ratkaisu, mutta kyllä tässä voidaan todellakin päästä siihen tilaisuuteen, josta te kerroitte, mutta ei tässä nyt ole löydetty vielä ratkaisun avainta. Sitten minä ehdotan tällaista pelastustoimenpidettä. Se on ottanut mallia yksityisistä yrityksistä Yhdysvalloista. Mitä se eh, tarkoittaa konkreettisesti seuraamuksineen? Se tarkoittaa sitä, että seurauksena olisi eh, lausekkeiden jäädyt jäädyttäminen, jäädytettäisiin nämä luottiluokitusarvioinnit. Se vaikuttaisi korkokantoihin. Korkokantojen jäädyttäminen taas sitten se tarkoittaisi sitä, että velkojat voisivat myös kärsiä tästä. Meidän, me tiedämme erittäin hyvin, mikä Kreikassa on tilanne. Meidän täytyy kuinka paljon ei tiedetä, ke, missä, ketkä kaikki ovat vel, velkaan velkaan syylliset, velka on jakautunut niin laajalle alalle Kreikassa. Mutta miten me lähdemme määrittelemään näitä termiä vakavasti, kun puhun minä, minä puhun kollektiivisesti, minä en puhu itse omassa persoonassa, me voisimme todella määritellä nämä tarkemmin, mutta se ei ole mitenkään helppoa. Sen takia minä olen itse ottanut esiin tämän mukaan tämän mahdollisuuden, että neuvosto voi myös osallistua tähän komission lisäksi, jotta löydämme järkiperäisen ratkaisun, mutta miten me tällä hetkellä määrittelemme, mikä on maa, joka on vaikeassa tilanteessa, mitkä ovat vaikeat ongelmat, mutta meillä pitää olla liikkumavaraa. Minä en tiedä, mikä on liikkumavara. En toivon, että se oli liian kapea, mutta te tiedätte sen jälkeen, kun kriisi on ollut vallalla, neuvottelut parlamentin ja neuvottelun välillä ovat osoittautuneet vaikeaksi, koska neuvostossa harvoin on yhteistä vahvaa kantaa ja puheenjohtajiston tällä hetkellä pitää sovitella kantoja yhteen parlamentissa hyvin usein nämä kysymykset usein, hyvin usein parlamentissa ollaan aika yksimielisiä kannanotoista. Mikä on tämän, tämän sopimuksen merkitys, joka on vielä sopimus? Minä annan sille myös vähän jotakin merkitystä. Mielestäni kyllä sopimukseen voidaan lisätä myös yhteisön oikeutta. Komissio seuraa meitä samassa mielessä. Se tulee helpottamaan sen juridista tarkastelua ja ihmisten kysymyksen asetteluja. I know you really don't want to hear from no, tiedät, että minä en halua puhua ja annan nyt Kreinerille puheenvuoron, joka haluaa vastata tiettyihin verotukseen liittyviin kysymyksiin. Comment or, or... Haluaisin vain kommentoida tai vastata parin kysymykseen. Ensimmäinen kysymys. Keskipitkän aikavälin budjetti ja vakausasema. Onko näiden kahden välillä eroja? Minusta keskiaikavälin budjetti heijastaa vakausohjelmaa vakausohjelma pitää perustaa, kun jäsenvaltio kaipaa lisätoimia ja kesken pitkään välin budjetti on jotain, jonka Itävallan parlamentti hyväksyy joka vuosi. Joka kevät meillä on keskipitkän aikavälin ennuste ja budjetti. Ja keskustelemme juuri vakausohjelmasta maassamme ja kesken pitkän aikavälin budjetin pitää heijastaa tätä vakausohjelmaa. Kysymykseen, joka liittyy Itävaltaan. on supistui 2009 3,5 prosentilla ja sen jälkeen olemme olleet kasvuuralla. Vuotuinen vai alijäämä oli huipussa 4 prosenttia, viime vuonna olimme 3 puolen yläpuolella, tänä, tänä vuonna 3 prosentin alapuolella. Eli täytämme tämän Maastrichtin sopimuksen tavoitteen. Vakausohjelmamme kielteinen vaikutus taloudelle on 0,5 prosenttia BKTstä joka vuosi. Vakausohjelma jatkuu vuoteen 2016 asti. Kysymyksiä, mikä on rakenteellinen alijäämä? Saksalainen tutkimuslaitos laski Saksalle 62 erilaista Äh, rakenteellisen alijäämän käsitettä EU-käsitteen alla. Ja, ja yllättyi, kun Saksan hallitus veti hatusta 63, jota ei ollut vielä otettu huomioon, ja erot olivat noin 2 prosenttia BKT, joten kysymys rakenteellisesta alijäämästä ei ole selkeä. Enkä ottaisi tällä hetkellä liian vakavasti sitä, mitä kukaan sanoo rakenteellisesta alijäämästä. Se on parin prosentin haiterissa siitä, siitä sitten. Jos menee kaupaan, niin ostaa litran maitoa omassa maassa, ostaa 10 prosenttia maitoa, niin liikevaihtovero talvitaki 20 prosenttia, mutta jos ostaa jotain tärkeää, kuten option tai osakkeen, 0 prosenttia. Kukaan ei ole kertonut minulle, mitä pahaa maidossa ja takeissa on ja mitä hyvää optioissa ja osakkeissa on, että yksi täytyy verottaa toisia oi, ellei puhuta veronkierrosta. Monet ihmiset ajattelevat, että ok, on hyvä, jos meillä on erilaiset verot ja kilpaillaan alhaisemmista veroista. Mutta kelle verot ovat alhaiset? että vaan eniten ansaitsevalle prosentille tai kymmenelle prosentille. Heillä on varaa kiertää kansallisia veroja. Haluammeko helpottaa kaikkein rikkaimpien elämää vai, vai teemmekö täällä selväksi, että he maksavat reilu osuutensa? Right, and I now have two... No niin, nyt sitten kaksi minuuttia muihin 300 kysymykseen. Eli vain pari asiaa, jotka tulivat esille. Ensinnäkin monet puhuivat kasvusta ja kilpailukyvystä ja sisämarkkinoiden loppuun saattamisesta. Ja täytyy nyt korostaa sitä, että on 20 toimenpidettä täällä parlamentissa. Yksi on omassa valiokunnassani liittyen riskipääomaan esimerkiksi, mutta tästä on 18 muutakin toimenpidettä, jotka liittyvät sisämarkkinoiden täydentämiseen ja edistämiseen, ja kaikkia käsitellään nopeutetussa käsittelyssä. Muistuttaisin vielä, että on mainittu kilpailukyky ja yhtenäismarkkinat Sixpackissa, minisopimuksessa ja Europact Plusassa. Ja valtaosa näistä ideoista on peräisin täältä Euroopan parlamentista. Hankejoukkovelkoja ollaan suunnittelemassa. EU-budjetti ehkä olisi tässä mukana ja sitten täytyy miettiä, kuinka paljon varoja niissä on käytössä me nyt yritämme kuitenkin edistää näitä asioita pikaisesti. Euroopan parlamentin täytyy myöskin kantaa vastuunsa transaktioverosta. Parlamenttihan haluaa tämän veron, kun ajatellaan sitä, että halutaan saada lisää rahoja ja näin voidaan estää myöskin toimintaa, josta ei pidetä. Ehkä ajan mittaan tämä sitten kypsyy joksikin, joka ottaa mukaan enemmän myöskin näitä toiminta-aspekteja, mutta täytyy katsoa, miten tässä sitten edetään. Jotkut sanovat, että meillä ei ole riittävästi sääntelyä rahoituspalvelujen osalta, ja minä nyt työstään 29 toimenpidettä, niin niissä on paljon työtä. Myöskin täytyy miettiä, miten koordinoidaan makrotalouden toimia. Sehän liittyy pääomavaatimusdirektiiviin ja asetukseen – Eli tällä tavalla voidaan hoitaa esimerkiksi Irlannin ongelma, eli voidaan huomata näitä kuplia tai epätasapainotilanteita järjestelmässä. Ja tietysti pitää olla yhteiset säännöt, siitä on sitten paljon apua. Sitten vielä tämä taloudellinen vuoropuhelu. Belgari, eh, Belgia ja Unkari ovat lupautuneet tulla valiokuntaan. Siis mehän olemme kutsuneet heidät, heidän ei ole pakko tulla, se ei ole mikään pakko se on vain mahdollisuus heille selittää tilannetta, varsinkin jos he ovat eri mieltä komission lausunnosta. Eli silloin he voivat saada mahdollisuuden selittää, mitä he tekevät oikaistakseen ongelmia. Ja tällä tavalla myöskin yhteiskunnalta saadaan tukea, ja sehän on tärkeää nyt Euroopan laajuisesti. Me olemme kaikki tässä sotkussa yhdessä, me kaikki maksamme siitä yhdessä, ja siksi on tarpeen, että saa koko EUn tuen ja myöskin yksittäisten jäsenvaltioiden tuen. Ja lopuksi sitten suomalainen kollega puhui korkotasoista. No ymmärrän kyllä varsin hyvin nämä moraaliset vaarat, mutta ne, jotka ovat mukana näissä ohjelmissa, katsovat, että he maksavat aika kovan hinnan entisistä synneistään. Eikä ole mitään hyötyä siinä, että rankaistaan korkotasolla – ja jos katsotaan näitä esimerkiksi Kreikan ohjelmaa ja sanotaan, että 20 prosenttia on kestävä taso kahdeksan vuotta etukäteen, ja näin velan maksusta tulee kestävää, ja se on tietysti merkittävä seikka. Sitten euroobligaatiot, no ne voitaisiin toteuttaa rajoittavasti niin, että niihin liittyisi kuria, mutta myöskin mahdollisuus päästä toiselle kierrokselle, mikäli kyseessä oli lyhyen aikavälin obligaatio, ja silloin voitaisiin myöskin puuttua näihin moraalisen vaaran ja budjettikurin ongelmiin. Eli tällä hetkellä meillä on paljon ongelmia käsiteltävänä, ja mietintöjä niistä sitten tulee aikanaan. Yksi hyvä asia, joka tuli esille keskustelussa, oli se, että monilla tavoilla meillä pitää olla enemmän Eurooppaa, mutta meidän on varmistettava, että se on oikea-aikaisesti, ja se koskee hyvin monia toimenpiteitä myöskin. Siinä oli kaikki. Vielä olisi paljon muutakin, mutta muistuttaisin, että muutaman minuutin kuluttua, eli tasan seitsemältä, jäsenten ravintolossa on illallinen ja Martin Schulz pitää avajaispuheenvuoron. Ja huomenna aamulla jatkamme sitten kello yhdeksän. Silloin meillä on täysistunto tässä salissa koskien hallintokysymyksiä talous- ja rahaliitossa ja mitä seuraavaksi tehdään ja jatkamme tätä keskustelua, jota tänään on käyty. Eli kiitoksia, kiitoksia myöskin tulkeille tästä pienestä ylityöajasta. If, if you want to hang around and be shown where the members' dining room is, then... Jos ette tiedä, missä jäsenten ravintola on, niin me voimme teille sen näyttää.